Hyvät kollegat, torstain 5. helmikuuta 2009 pöytäkirja on jaettu. Onko siihen huomautettavaa? Giles Chichester. Uh, uh- Hyvä puhemies, ei pöytäkirjasta, mutta parlamentin it, Uuden-Seelannin ja Australian valtuuskunnan puheenjohtajana haluan vain kiittää teitä lausunnostanne ja siitä, että välitätte tämän viestin myös ensi viikolla Australiassa. Kiitokset. Pöytäkirjaan ei siis ole huomautettavaa, joten pöytäkirja voidaan katsoa hyväksytyksi. 9. päivä joulukuuta 2008 herra Vitol Tomczak esitti uudelleen parlamentaarista koskemattomuuttaan ja oikeuksiaan koskevan